solmi vuonna 2009 ystävyys- ja yhteistyösopimuksen. Ja suurella ilolla toivotan tervetulleeksi Indonesian parlamentin edustajat joukkoomme. No sitten seuraava tiedotusasia koskee herra Mike Natrasia, edustaja Mike Natrasia. Hän on jättänyt EFD-ryhmän 23. kesäkuuta eteenpäin. Hän kuuluu sitoutumattomien joukkoon. Alankomaiden